me, tämä on rauhanprojekti, jonka täytyy kehittyä. Merci, monsieur le commissaire. Voilà qui... Kiitoksia, herra komission jäsen. Ja nyt keskustelu päättyy tästä suullisen kysymyksen kohdasta. Minulla on joitakin ilmoituksia. Niin, nyt siirrymme seuraavaan käsittelyyn. Olen saanut pyydön SD-ryhmästä, pyydön siitä, eh, niistä nimityksistä, valiokuntiin. Nimitykset ovat pöytäkirjassa näkyvillä ja jos mitään huomautuksia niitä vastaan ei tule, niin niitä pidetään hyväksyttyinä sen jälkeen, kun pöytäkirja on hyväksytty. Ja nyt siirrymme seuraavaan keskusteluun, joka on talous- ja rahaliiton sosiaalinen pilari. Koherrakomission jäsen, annan teille tässä vaiheessa puheenvuoron, olkaa hyvä. Herra president, honorable members. Hyvä puhemies, kunnianarvoisat jäsenet komissio kollegiona puheenjohtaja Baroson johdolla tekee yhteistyötä, jotta saataisiin ehdotuksia vahvistaaksemme emun sosiaalista ulottuvuutta ja aivan erityisesti keskitymme niihin asioihin, jotka ovat olennaisia euroalueen tehokkaan toiminnan kannalta ja kuitenkin samaan aikaan kunnioittain Euroopan unionin laajempaa yhteiskunnallista asialistaa. Jos nyt otetaan huomioon se, että taantuma on jatkunut ja työttömyys on kasvamaan päin monessa osassa Euroopan unionia, meidän täytyy todellakin työttömyyskriisiin puuttua. Jokaisen toimielimen täytyy tehdä työtä omien toimivaltuuksensa puitteissa. Jokainen jäsenvaltio, niiden täytyy toimia yksittäisinä, mutta myöskin sitten yhteistyössä unionin sisällä yhteisten haasteiden edessä. Euroopan unionin oma-aloitteelliset politiikkojen yhdistelmät, joilla yritetään saada aikaan kasvua ja työllisyyttä, ne ovat tärkeitä rahapolitiikka, sitä tullaan jatkamaan, finanssipolitiikka, sitä tullaan jatkamaan, julkistalouksia tervehdytetään, no, sen vauhti on tosin hidastunut jokseenkin tämänhetkisessä taloustilanteessa. Rakenteellisia uudistuksia täytyy viedä eteenpäin vieläkin tehokkaammin, koska taloudellinen toiminta on hidastunut. Me tarvitsemme aktiivista työmarkkinapolitiikkaa. Se on täysin olennaista, jos halutaan taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan. Ja tässä suhteessa nuorisotakuu aloite on tärkeä aloite. Liittyen äh, sosiaaliseen ulottuvuuteen emussa meidän työssämme on keskitytty siihen, että haetaan tapoja nivoa se paremmin tämänhetkiseen taloushallintajärjestelmään. Sieltä löytyy tilaa työllisyyden ja yhteiskunnallisten kehitysten valvonnalle ohjausjakson puitteissa. Makrotaloudelliset epätasapainot, äh, tulostaulukot, äh, niitä voitaisiin kehittää eteenpäin tämä tarkoitus mielessämme. Ja jos me pidämme kiinni rakenteellisista tavoitteista, voitaisiin säännöllisesti analysoida työllisyys ja yhteiskuntapolitiikkaa jotta identifioitaisiin sellaiset politiikat jotka parhaimmalla tavalla lieventävät yhteiskunnallisia ongelmia ja parantavat työllisyystilannetta tiivistetty, vahvistettu valvontajärjestelmä, siitä voisi olla apua koordinoinnissa, jotta ajan, ajoissa puututaan asioihin ja nivottaisiin työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan liittyvät huolenaiheet tähän yleiseen kehykseen. Enemmänkin voidaan tehdä liittyen rahoitusvälineiden tehokkaampaan jakamiseen Euroopan unionin tasolla, jotta lievitettäisiin sosiaalista levottomuutta, joita niukkuuspolitiikka on saanut aikaiseksi. Tässä mielessä se, että me tapaamme, takaamme sosiaalirahaston riittävän rahoitusosuuden jotta riittävä osa siitä kohdennetaan köyhyyden vastaisen taisteluun. Tämä on tärkeää. Lisäksi uudesta äh, rakennerahasto-ohjelmasta voitaisiin osoittaa suurempi osa äh, sosiaalipolitiikkaan Euroopan unionissa. Tämä voitaisiin saavuttaa, jos otettaisiin äh, paremmin huomioon mukautusmekanismit emussa silloin, kun uudelleen jaetaan ohjelmointivaroja työpolitiikkaan, ja jotta silloin kun täytäntöön pannaan maakohtaisia suosituksia. Ja lopuksi emun syventäminen vaatii myös sitä, että meillä on aidosti integroituja työmarkkinoita, työvoiman liikkuvuutta, joka koskee koko Euroopan unionia. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää, jos me haluamme yhteismarkkinoiden toimivan, jotta me voimme saada kysynnän ja tarjonnan kohtaamaan ja työllisyyden kasvuun. Liikkuvuuden kustannusten vähentäminen jos siinä onnistuttaisiin, niin no, nuorisotyöttömyyteen saataisiin helpotusta. Sehän on keskittynyt tiettyihin maihin ja tietyille alueille ja komissio onkin jo tehnyt aloitteita tällä alalla. Lasken teidän tukenne varaan tässä asiassa ja odotan myöskin neuvostolta tukea näiden aloitteiden taakse. Ja lopuksi, herra puhemies, kunnianarvoisat jäsenet, me uskomme myös siihen, että työmarkkinaosapuolten osallistuminen keskusteluihin ja päätöksentekoprosesseihin on täysin olennaisessa asiassa, jos me haluamme emun sosiaalista ulottuvuutta kehittää. Tämä on tärkeää ei ainoastaan omistajuuden kannalta, vaan myös sen takia, että me haluamme vahvistaa politiikan koordinoinnin vaikutusta euroalueella ja tästä syystä meidän täytyy täytyy vahvistaa sosiaalista dialogia sekä eurooppalaisella että jäsenvaltioiden tasolla. Kiitoksia. Kiitoksia herra komission jäsen ja nyt puheenvuoro poliittisilla ryhmillä ensin. EPP-ryhmän nimissä kolme minuuttia edustaja Maan, olkaa hyvä. Madame la présidente. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, hyvä komissaari. Te aivan oikein viittasitte, herra Rehn, siihen, että meidän täytyy löytää ulos tie tästä taantumasta. Ja ja te, e, teidän panoksenne on tässä mm, suuri ja sopiva. Kun me voimme nyt tässä rakentaa näitä järjestelmiä, niin Euroopan parlamentilla täytyy olla mm, suuri oma roolinsa tässä keskustelussa. Emu on edellytys sille, että eurooppalainen sisämarkkina toimii se, mitä EDFstä äsken sanoittiin, se, että meillä täytyy olla takeita tällä tavalla, että euro on vakaa sekä sisällä että ulkona. Ja tällä tavalla me voimme vakauttaa ja mm, työllisyyttä parantaa. Myöskin kestävyys julkisella puolella ja e, hyvinvointi- ja sosiaalijärjestelmien rahoitus edellyttää tätä. Emu ja sosiaalipolitiikka on sellainen pari, joka kuuluu yhteen. Ja nämä asiat toimivat kaikki yhdessä. Jotta me voisimme tämän toteuttaa, pitää lopettaa nämä keinotekoiset vastakkainasettelut, mitä tulee kaikenlaisiin säästöhankkeisiin ja näin edelleen. Täällä pitää olla monenlaista ideologista keskustelua. Jäsenvaltiot tarvitsevat selkeästi velan vähentämistä. Mutta sitten kun huomaamme, että kaikki se raha, joka on säästetty, jos se voidaan käyttää koulutukseen ja tulevaisuuden hankkeisiin, niin silloin varmaankin voimme e, yhdessä selvitä näistä vaikeista e, ajoista. Toisilla on jo paljon edistystä tapahtunut ja toisilla se on vielä edessä. Ja me sitten haluamme hyvinvointia ja jos me haluamme sitä, meidän täytyy auttaa ihmisiä, jotka ovat eh, köyhyydessä. Myöskin tämä nuorisotyöttömyys eh, pitää hoitaa. Meidän täytyy oikealla tavalla käyttää nuorisotakuutta ja meidän täytyy eh, torjua syrjäytymistä. Meillä on tällaisia välineitä, joista olemme itse päättäneet. Meillä on Euroopan sosiaalirahasto, ja, ja me, teidän täytyy ymmärtää, että emu koostuu kaikista niistä toimeliaista ihmistä, jotka toimivat täällä, ja meidän täytyy olla proaktiivista sosiaalipolitiikkaa kussakin maassa. Ihmisten täytyy osallisia olla tässä prosessissa. Ja tämän tyyppinen signaali Eh, on se, että emulle saadaan kansalaisten kannatus. Ja sitten edustaja Beres, kaksi minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies, herra komission jäsen. Te saitte 14.3. Eh, tämän Van Rompuyn kanssa yhdessä tämän mm, tiekartan, joka liittyi emun eh, tuleviin vaiheeseen ja teidän vastuullanne on kysymykset, jotka me olemme esittäneet, ja te olette kuitenkin kieltäytynyt näiden kysymysten esiin ottamista, jotka liittyvät sosiaalisen ulottuvaan. Kun mietimme eurooppalaista työttömyyttä niin ja muita talouden huonoja indikaattoreita, nämä indikaattorit osoittavat sen, että talouspolitiikka ne on epäonnistunut herra Barroson politiikka komissiosta käsin on epäonnistunut. Te ette voi sietää sitä epätasapainon tilaa, jossa me elämme. Ei ole kyse ainoastaan makroekonomisesta epätasapainosta. Täytyy ottaa huomioon myös velan ja muiden indikaattoreiden lisäksi sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus ja epätasapaino. Katsokaa, miten e USA on rakentanut oman taloutensa. Siellä on tiettyjä automaattisia menettelyjä ja me pyydämme samantyyppistä sosiaalisten kysymysten ja sosiaalisen ulottuvuuden mukaan ottamista talouspolitiikan suunnittelun silloin, kun halutaan vakauttaa tilannetta, silloin kun halutaan vähentää työttömyyttä. Nämä toimet, joita joihin viittaan, ovat tehokkaita ja te ette ole pystyneet omalla makroekonomisella politiikallanne löytämään tasapainoa? Kun ajatellaan niitä kriisitilanteita ja sitä kriisiä, jossa nyt olemme, sen vakavuutta, niin nyt täytyy katsoa, eh, kuten herra Barrosokin on sanonut, niin tarvitaan eh, tasapainottavia tekijöitä, mutta me emme nyt luota niihin toimiin, joita on, joihin on ryhdytty. Herra Barroson toimet ovat olleet riittämättömiä. Tarvitaan tällaista tiettyä automatiikkaa eri menettelyjen ja prosessien välillä. Tarvitaan myös stabilisoinnista vihreä kirja, jota pitäisi työstää. No, kiitoksia ja nyt puheenvuoro on edustaja Harkinilla. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. No ilmeisesti viimeinkin on tunnustettu sosiaalisen pilarin tärkeys. Andor sanoi tammikuussa, että emun sosiaalinen ulottuvuus on Euroopan unionin projektin legitiimyyden kannalta ja jotta kansalaiset hyväksyisivät emun, se voidaan saavuttaa ainoastaan, jos solidaarisuus ja legitiimiys, niitä viedään eteenpäin rinta rinnan. Tämä on totta, mutta näitä askeleita ei ole otettu yhtä aikaa. Me olemme kuulleet paljonkin finanssipoliittisesta kurinalaisuudesta mutta nämä kuulostavat varmaan tyhjiltä sanoilta niiden ihmisten kannalta, joiden pankkitilit ovat tyhjentyneet, tai kreikkalaiset, joilla ei ole enää sosiaaliturvaa, tai espanjalaiset, jotka ovat työttöminä. Eli kieli on oikea, mutta entäs mikä on tekojen laita? Minä tarkastan esimerkiksi sitä, mitä globalisaatiorahaston suhteen tulee, koska neuvostossa on edelleen vähemmistö, joka jumiuttaa asian käsittelyn ja me yritämme saada sopimuksen aikaiseksi, jotta asiassa päästäisiin eteenpäin, mutta sopimusta ei saada aikaan. Elintarvikeapu jälleen kerran asia on jumissa neuvostossa ja 40 miljoonaa ihmistä Euroopassa elävät jonkinlaisessa elintarvikeköyhyydessä ja tämä on heille jokapäiväistä elämää. Tämä on täysin uskomatonta enkä ymmärrä miksi EU-neuvostossa e jotkut sanoisivat, että me emme rahoita tällaista. He vain sanovat, että tämä on jäsenvaltioiden asia. Mitä tämä kertoo eurooppalaista sosiaalimallista. Myöskin jos me tarkastelemme nuorisotakuuta tällä hetkellä, jälleen kerran erimielisyyksiä siitä, otetaanko se mukaan sosiaalirahastoon, mitä suosituksia siitä annetaan. Mitä tämä kertoo kaikille nuorille, jotka ovat tällä hetkellä työttöminä kautta Euroopan unionin? Eli toimielimet eivät tee yhteistyötä ratkaistakseen nämä ongelmat. Kyllä, kuten sanoin, kieli on oikea. Meidän täytyy tehdä tehtävämme, jotta työttömyyttä vastaan taistellaan, mutta jos tarkastelette sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin kielen ja tekojen välillä on suuri ero. Kiitoksia Rouva Haakin ja sitten kaksi minuuttia edustaja Cornelissen. Commissaris Andor gaf op 7 mei... Hyvä puhemies, Komissaari Andor on pitänyt hyvin rohkaisevan puheen siitä, mitä meidän pitäisi tehdä, ja hän on sanonut, että me tarvitsemme lisää solidaarisuutta. Minä olen aivan samoilla linjoilla hänen kanssaan. Jo kolmen vuoden ajan me olemme käyttäneet hyvin paljon aikaa tähän eh, siis talouden sopimiseen ja säästötoimenpiteisiin, mutta valitettavasti olemme unohtaneet solidaarisuuden. Tämä rahasto, jolla me eh, taistelemme työttömyyttä vastaan, kaikki toimet pitää aloittaa heti eikä vasta pitkällä aikavälillä. Ja komissaari toteaa, että ei pidä pelkästään talouden esää, epätasapainoa korjata, vaan myöskin yhteiskunnassa olevaa muutta epätasapainoa. Ja näistä oli päätetty silloin, kun aikaisempia lainsäädäntöehdotuksia ajettiin läpi. Meidän täytyy katsoa, miten, mikä tilanne on työttömyyden kohdalla, mutta se kuinka jäsenvaltioita arvioidaan, niin me huomaamme, että usein puhutaan työolosuhteista ja kilpailuasioista, eikä tässä välttämättä sitten tasa-arvo lisänny. Täällä on kaksi asiaa. Meillä on taloudellista epätasa-arvoa ja sanktioita, joita on käytetty on tällaisia koordinointimenetelmiä. Mutta joka tapauksessa minä todella haluaisin tietää, minkälaisia suunnitelmia komissiolla on. Tuleeko tästä sosiaalisesta ulottuvuudesta asia, jossa komissio tekee yhteistyötä parlamentin kanssa sillä tavalla, että tämä tulostaulu olisi sosiaalipuolellakin hyvä sellainen, jossa otettaisiin huomioon köyhyys, työttömyys ja sosiaalinen eriarvoisuus. Kiitoksia ja nyt edustaja Bisotto, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Eurostat on maaliskuussa julkaissut tilastoja ja tiedot ovat hyvin selkeät. Me olemme nähneet, että talous supistuu hyvin voimakkaasti ja taantuma on nyt suurin koko euron käyttöönotto aikana. Euroopan, on, Euroopan pitäisi pyrkiä pelastamaan se, mikä pelastettavissa on erilaisilla toimilla, mutta kansalaisiin kohdistuu suurimmat talouskuritoimenpiteet kuin, en, suuremmat kuin ennen koskaan. Nyt on ö, toimistoissa ei ole paperia, printtereihin, sairaalussa ei ole lääkkeitä ja niin edelleen. Minun alueellani on 78 000 köyhää ja valtava, on valtavasti ihmisiä, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella. Tämä aiheuttaa paljon tragedioita. Päivittäin on ihmisiä, jotka menettävät perheenjäseniä itsemurhien kautta – koska epätoivoiset ihmiset ryhtyvät näihin toimenpiteisiin. Meidän täytyy löytää sellaiset keinot, että voimme taata todellisen sosiaalisen ulottuvuuden ja todellisen sosiaalisen osallistumisen. Tarvitaan rahoituksellisia toimia, tarvitaan erilaisia toimia, jotta tämä suuri ongelma voidaan ratkaista ja lainsäädäntöä voidaan parantaa. Nyt olemme, 50, olemme jo useita vuosia taistelleet kriisiä vastaan ja tämä sosiaalinen pilari emussa on vasta nyt käsittelyn alla. Hallitukset ovat rakentaneet omaa politiikkaansa ja tätä kautta he ovat murskanneet kansalaisten arkipäivää. Meidän pitäisi saada aikaan sellaisia toimenpiteitä, jotka suoraan vaikuttavat taloudelliseen todellisuuteen. Joka päivä, kun komissio ja hallitukset puhuvat kasvusta ja työpaikkojen luomisesta, niin me emme kuitenkaan näe mitään parannusta. Me näemme ainoastaan kasvavia työttömyyslukuja ja hallitusten pitäisi poistaa tämä mystisyyden varjo toimiensa edestä. Kansalaiset ovat täysin kyllästyneet tilanteeseen. He eivät voi hyväksyä tätä vallitsevaa tilannetta. Nyt tarvitaan poliittista tahtoa. No, äh, Kiitos edustaja Matias ja sitten Pereira. Yksi minuutti, puolitoista minuuttia. Signor commissario, mais forte evidencia. Kiitos puhemies. Me näemme selvästi, miten esimerkiksi kriisi vaikuttaa tähän työttömyyteen. Kreikassa on erittäin paljon nuorisotyöttömyyttä, yli 60 prosenttia, Espanjassa on yli 50, Portugalissa 40 prosenttia nuorista on työttömänä. Ja tämä on todella katastrofaalista ja se johtuu siitä, että toimissa on epäonnistuttu meidän täytyy katsoa tätä sisäistä tilaisuutta. Ensinnäkin, tilannetta ensinnäkin lyhyellä aikavälillä kun sosiaalikustannukset räjähtävät käsiin. Keskipitkällä aikavälillä ei voida luottaa kilpailukykyyn, joten on ryhdyttävä toimenpiteisiin. On saatava työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneet mukaan. Milloin, arvoisa komission jäsen, aiotte esitellä tälle parlamentille Eurooppa-neuvoston joulukuun 2012 päätöksen mukaisen eh, sosiaalisen pilarin, jossa myöskin hyväksytään, jossa myöskin otetaan huomioon eh, sosiaalinäkökohdat, työttömyys ja köyhyys. Työttömyys täytyy ottaa huomioon aina, kun jonkun jäsenvaltion taloudellista tilannetta analysoidaan ja tämä ei ole mitään nominaalipolitiikkaa pelkästään. Madame äh, Bilbao Baran. Edustaja Bilbao Barandiga ei ole paikalla, joten seuraavaksi Bloom tästä minuuttia. Uh, thank you. Kiitos ähm, puhemies. Oli kovin mielenkiintoista, kun kuuntelin näitä keskusteluita. Parlamentti tuntuu aina kuvittelevan, että meillä on olemassa joku valtava rahapuu, josta kerätään seteleitä. Me olemme kuulleet kaiken köyhyydestä ja työttömyydestä ja kaikki tämä on totta. Mutta ehkäpä te kuuntelette, kun sanon miksi. Meillä on ihan älytön järjestelmä liittyen sosiaaliturvaan, joka on epäonnistunut järjestelmä, joka perustettiin sodan jälkeen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa me jaksamme ihan täysin terveille nuorille naisille ja miehille sitä, että ne eivät tee töitä. Ja me kannustamme ihmisiä koko Euroopassa olemaan tekemättä töitä, joten me kaadamme rahaa ihan älyttömään kuolleeseen kaivoon. Ja jotta me kykenemme maksamaan siitä, meillä täytyy olla esimerkiksi 20 prosentin ALV-valtavat äh, tuloverot ja, ja vakuutukset, joka estää taloutta elpymästä. Ainoa keino tästä taloudellisesta katastrofista eteenpäin on kasvu. Ja se, mitä me voimme tehdä, tai mitä me teemme täällä, on se, että me estämme taloutta kasvamasta. Jos ei ole kysymys sosiaaliturvasta, niin jostain muusta. Ei tämä ole kunnollista kapitalismia. Minulla on Yorkshiressa eh, ystäviä, jotka omistavat maata ja he saavat eh, valtavia määriä eh, tukia vuodessa. Ja esimerkiksi he laittavat sinne maallensa muutaman tuulimyllyn ja he saavat vielä enemmän rahaa ilman, että he nousevat edes sängystä. Ja meidän pitäisi päästä eroon koko tästä järjestelmästä ja siitä, että kuristamme koko tämän yhteiskunnan sosiaaliturvajärjestelmämme. Palauttakaa nuoret ihmiset töihin. Tusas. Kiitos ja edustaja Tussas minuutti. Kiitos. Euroopan talous- ja rahaliitto ei ota kansalaisten intressejä huomioon. Tässä vain pyritään vahvistamaan monopoleja, jotka hyötyvät tässä. EMUn sosiaalista pilaria ei ole lainkaan olemassa. Sitä ei voi yhdistää muuhun EU-hun. Ja tässähän on kysymys työllistämisestä ja myös sosiaalisista kysymyksistä, mutta maksetaan vain nälkäpalkkoja. 129 miljoonaa elää köyhyysrajan alapuolella. Todellakin Euroopan unioni näkee nälkää. Ja nyt emun muuttaminen ei liity millään muotoa kansalaisten intresseihin. Vihamielisyyttä vain painotetaan, tuetaan monopoleja, mutta tässä ei oteta lainkaan työntekijöitä ja yksinkertaista kadunmiestä huomioon. Emun tulisi pyrkiä vahvistamaan hyvinvointia ja tässä ei tulisi enää kesku, keskittyä pääomaan, vaan kansalaisiin. Tämä on, ei, tässä ei ole otettu kansalaisten intressejä huomioon. Serkas kaksi minuuttia. Gracias, presidenta. Señor comisario, con el debido respeto... Me... Kiitos, eh, herra komission jäsen. Kaikella kunnioituksella minun täytyy nyt sanoa, että sinun läsnäolosi ja sinun sanasi aiheuttivat meille paljon huolenaihetta sinun sanasi, koska me toivoimme, että neuvoston puheenjohtaja tai edes vastuu komission jäsen olisi tullut paikalle, eikä talouskomission jäsen, koska me olemme tällä hetkellä kriisissä juuri johtuen epätasapainosta. Tästä puuttuu sosiaalinen ulottuvuus. Ja me odotimme sinun sanoiltasi myös tällaista reittisuunnitelmaa ja konkreettista viestiä siitä, mitä te olette työstäneet kesäkuun neuvoston kokoukseen. Nyt me saamme vain epämääräisiä sanoja ja ajatuksia. Kuitenkin on olemassa konkreettisempia sanoja, ja siitä täällä on myös puhuttu, mutta se ei ole kuitenkaan äh, levinnyt komission kollegion äh, joukkoon. Te ette ole ymmärtäneet, että me olemme hyvin kriittisessä tilanteessa, koska sosiaalinen pilari äh, tavallaan on erilainen kuin mikä on tämän taloudellisen pilarin logiikka. EU:ssa työllisyys on heikentynyt, kasvu on pienentynyt, lisääntyvä työllisyys tuhoaa koko sosiaalisen pääoman meidän jäsenvaltioistamme. Täällä puhutaan myös siirtolaisista, maasta muuttajista. Me olemme tänään sellaisessa tilanteessa, jossa näemme, että ihmisten on pakko muuttaa kotimaistansa pois. Hyvä komission jäsen, se politiikka, mitä täällä harjoitetaan, se luo nimenomaan ongelmia sekä taloudellisia että poliittisia ongelmia. Me tarvitsemme sosiaalipolitiikkaa, joka on samalla tasolla kuin talouspolitiikka. Ja ekosokista täytyy tulla yhtä tärkeää kuin ekofinista. Me tarvitsemme sosiaalista vuoropuhelua markkinoiden osapuolten kesken, koska sitä tarvitaan, jotta me saamme aikaan tervettä talouspolitiikkaa yhteiskunnassa me tarvitsemme järjestelmän, joka suuntautuu tulevaisuuteen, jossa kunnioitetaan perustamissopimuksen sosiaalista ulottuvuutta, että ihmiset ovat yhtä tärkeitä kuin talous. Koferaati, yksi minuutti. Grazie, Presidente. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Tämä hyvin pitkään kestänyt kriisi, jossa nyt olemme, aiheuttaa meille kaikille kaksi ongelma. Ensinnäkin työpaikat ovat hävinneet ja se on johtanut työttömyyteen. Ja toinen ongelma on köyhyyden lisääntyminen. On paljon ihmisiä, jotka elävät aivan surkeissa olosuhteissa. Heidän osuutensa on myös kasvanut ja siksi tarvitaan toimia komissiolta, jotta voitaisiin ratkaista nämä ongelmat. Työllisyyden kasvu on ainut keino päästä tässä eteenpäin ja mitä sitten tulee tähän sosiaaliseen ulottuvuuteen, josta nyt puhumme, niin tarvitsemme uusia välineitä, joilla voidaan puolustaa sellaisten ihmisten asemaa, jotka menettävät työpaikkansa tai eivät luoda, löydä työpaikkaa ollenkaan. Sillä tavalla pääsemme myöskin taas kiinni kilpailukyvystä ja saamme todellakin myönteisiä tuloksia aikaiseksi tänään ja huomenna. Toivon, että tässä nyt todella nopeasti pyritään toimimaan, vaikka valitettavasti siltä ei tänäkään aamuna vielä näytä. Kiitos ja sitten edustaja Regner, yksi minuutti. Kiitos rouva puhemies. Komission jäsen Rehn sanon tässä suoraan, että me tarvitsemme tämän sosiaalisen pilarin piste. Me tarvitsemme sen nyt. Tosi asia on, että EU-maat <clears throat> erkanevat, rikkaat rikastuvat, köyhät köyhtyvät. No, kuka maksaa? Ne, joilla on vähiten ei mitään teitä vastaan, herra komissaari. On miellyttävää, että keskustelette meidän kanssamme täällä tänään, mutta ehkä sosiaalikomissaarikin pitäisi olla täällä tänään keskustelemassa. Myös sosiaaliministerien täytyisi olla mukana tässä voimakkaammin ja myös ECOFIN-ministereiden. Siksi valittelen sitä, että neuvosto ei ole täällä tänään paikalla. Sosiaalinen pilari on investointi. Tässähän on kysymys siitä, mitä tehdään. Se puuttuu nyt täysin. Me emme vaadi mitään erityistä, ei tämä ole mikään vallankumous tässä Lissabonin sopimuksen toteuttamisesta. Joskus meidän pitäisi pystyä toteuttamaan sosiaalista markkinataloutta. Kiitos. Kiitos ja edustaja Darden, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, olemme iloisia siitä, että tämä sosiaalinen pilari otettiin esityslistalle. Se on ensimmäinen tapa tunnustaa se, että talouspolitiikan ja sosiaalipolitiikan välille täytyy unionissa saada tasapaino, jotta kansalaiset voivat luottaa suurempaan yhteisvastuullisuuteen. Minä keskityn nyt tässä mm, sosiaalisiin vähimmäisehtoihin tai minimituloon, jota me olemme vaatineet jo vuosia. Minä jo omassa mietinnössäni, jossa käsiteltiin köyhyyden torjuntaa kolme vuotta sitten, puhuin tästä minimipalkasta tai minimitulosta. Ja tästä valkoinen kirja pitäisi olla. Esimerkiksi Andorille ja muille on esitetty jo kysymyksiä sosiaalisesta polkumyynnistä EU-maiden välillä. Tähän pitää puuttua. Me tiedämme, että EU:ssa kaikki vie aikaa ja usein kestää kauan ennen kuin komissio tai neuvosto havaitsevat, että parlamentti oli jälleen kerran oikeassa. Joka tapauksessa me tarvitsemme sosiaalisempaa ja solidaarisempaa Eurooppaa. Kiitos ja sitten Gutierrez Prieto yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Niin, te aloititte tämänpäiväisen keskustelun sanomalla, että neuvoston pitäisi tehdä enemmän sosiaalialalla. Kuka tätä sitten vaatii? Ei ainakaan parlamentti. Komissio ei oikein ymmärrä tätä tilannetta ja sen vakavuutta, jossa me tällä hetkellä olemme, taikka mitä kansalaisilta vaaditaan, jotta he löytäisivät toisenlaisen ratkaisun kriisiin. Te ette ole tietoinen siitä, mitä kadulla tapahtuu. Te puhuitte taloudellisesta strategiasta, joka on täysin vastakohtainen sille, mitä EU vaatii. Se johtaa meidät vaan äh, vielä huonompaan tilanteeseen ja se johtaa myös lisääntyneeseen sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen kansalaisten kesken. Sitten te puhuitte taloudellisista toimenpiteistä, joiden kautta olisi helpompi päästä eroon tästä kriisistä. Ja sen lisäksi te ette edes ota huomioon ja täytä niitä sosiaalisia sitoumuksia, joita olette tehneet parlamentin suuntaan. Ensinnäkin sosiaalinen ulottuvuus. Te ette ole antaneet sitä edes tiedonantoa, mikä on häpeällistä. Te olette yrittäneet tarjota porkkanaa Euroopan parlamentille ja yrittäneet saada meidät kuvittelemaan, että kriisiin olisi oikeudenmukainen ratkaisu ja että te ette ole vastuussa. Te olette käynnistäneet keskustelun työttömyyskorvauksista, minimipalkoista, vakauti, va, vakausmekanismeista ja niin edelleen. Mutta lopettakaa nyt koko tämä puhuminen sosiaalisista asioista, koska muuten me emme kyllä odota seuraaviin vaaleihin ennen kuin me ryhdymme todella te- tekoihin. Kiitos Bilbo Bradley, puolitoista minuuttia. La Union Economica Kiitos komission jäsen. Talous- ja rahaliiton täytyy vahvistaa Euroopan sosiaalista mallia koska tämähän on Euroopan unionin erityinen piirre. Me haluamme olla esimerkkinä muulle maailmalle. Me haluamme kasvua, mutta samalla me haluamme myös säilyttää arvomme. Kestävä kehitys on toki myös tärkeää, mutta sosiaaliset kysymykset ovat kolmas pilari. Ja talous- ja rahaliiton pitäisi olla tässä tukemassa sosiaalinen polkumyynti, niin tulisi pystyä lopettamaan. Meillä on leikkauksia ja säästöpolitiikkaa, mutta me tarvitsemme samalla myös Euroopan, joka parantaa kansalaisten elinolosuhteita. Talous- ja rahaliitto voi onnistua ainoastaan, jos siinä on myös inhimillinen piirre, solidarisuutta. Tarvitaan ennen kaikkea tässä täytyy ottaa kaikki huomioon, koska monimuotoisuushan vahvistaa Euroopan unionia. Ainoastaan monimuotoisuuden kautta me voimme käyttää olemassa olevaa tietoa. Me emme halua mitään eurooppalaista linnaketta. Ja toivon, että te otatte tarvittavat välineet käyttöön ja toteutatte sen, mitä te olette luvanneet, koska kansalaiset voivat huonosti Euroopassa. Oh, Kiitos ja nyt sitten menettelypuheenvuorot ilman puhujalistaa. Viska, yksi minuutti. Pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, w dotychczas... Kiitos hyvät naiset ja herrat. Tässä kriisikeskustelussa sosiaalinen integraatio on jäänyt täysin ulkopuolelle, koska on ollut äh, kaikkein tärkeintä kiinnittää huomiota mm, rahoituksen palauttamiseen ja pyrimme estämättä kriisiä. Mutta nyt nähdään tämä sosiaalinen valtava kriisi, mikä meillä on esimerkiksi Espanjassa. Ja sen vuoksi meidän täytyy saada aikaan parempaa sosiaalista politiikkaa ja sosiaalista investointeja. Tämä on tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin, jotta voimme palauttaa taloudellisen kasvun Eurooppaan, niin lyhyen aikavälin toimenpiteiden täytyy kulkea käsi kädessä Euroopan sosiaalisen strategian kanssa. Toisekseen meillä täytyy olla sosiaalista valvontaa ihan samalla tavalla kuin taloutta valvotaan, niin että toimenpiteitä, joihin jäsenvaltiot ryhtyvät, että niitä valvotaan paremmin. Ja sen lisäksi meillä ei ole kunnollista unionia, todellista unionia ilman sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Me näemme sen tänä päivänä sosiaalisen kriisin ja talouskriisin aikana, joka on johtanut sosiaaliseen polkumyyntiin. Jos me haluamme edistää liikkuvuutta unionissa, niin silloin meidän täytyy myös edistää välineitä, joilla pitkällä aikavälillä tuetaan jäsenvaltioita. Kiitos. No, Kiitos ja edustaja Brendergaard. Arvoisa puhemies, tässä yritetään nyt talouden kurinpidossa noudattaa jonkinlaista mallia, joka sopisi mukamas kaikille, mutta ei oteta huomioon tuloksia, joita kentältä saadaan, että onko tiettyinä aikoina järkevää tällaista kurinpitoa sitten soveltaa. Sehän on vaikuttanut työttömyyteen ihan suoraan ja tilanne on todellakin pahentunut, kun on pyritty raho- finanssijärjestelmää turvaamaan. Tietyt sopimusjärjestelmät komission ja jäsenvaltioiden välillä. Madame, niin edustaja Rendergast, voisitteko, Rendergast, voisitteko hieman hidastaa vauhtia? Tulkeilla on hieman ongelmia. Of competitiveness instrument based on kilpailukykyväline, joka perustuu komission ja yksittäisten jäsenvaltioiden välisiin sopimusjärjestelyihin, pilaa demokraattisen tilinpitovilvollisuuden ja siinä jätetään kokonaan parlamentin valvontavalta huomioimatta. Jäsenvaltiot ovat olleet ylpeitä siitä, että ovat saaneet laskea työntekijöiden palkkoja ja huonontaa heidän työehtojaan – ja hyvinvointijärjestelmiä, Sosiaalinen hyvinvointi ja talous- ja rahaliitto, niiden täytyy yhdessä pysyä tasapainossa, jotta varmistetaan hyvät olosuhteet. Ja ei voi vain ajatella niin, että leikkaamalla budjettia turvataan kasvu. No, monsieur Prendergast, kiitos ja sitten edustaja Paska. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, puhemies, komission jäsen EU on suvereenien jäsenvaltioiden unioni, joka on luonut koordinoitua poliittista ja taloudellista yhteistyötä perustamissopimuksen pohjalta. Komission ehdottomat toimenpiteet liittyen EMUun niiden täytyisi kunnioittaa kansallisia parlamentteja ja hallituksia eikä estää niiden kapasiteettia panostaa sosiaalipolitiikkaan. Kun nyt otetaan askelia kohti talousunionia, niin sitä ei voida toteuttaa ilman, että Lissabonin sopimusta muutetaan. Tämä merkitsee sitä, että meidän kansalaistemme täytyisi se myös kansanäänestyksessä hyväksyä. Tällä hetkellä kuitenkin luottamus eurooppalaisen projektiin on heikentymässä ja murentumassa ja kansalaiset uskovat yhä enemmän, että heidän omat hallituksensa ja parlamenttinsa ovat kykenevämpiä hoitamaan oman maan ongelmia tällainen keskitetty päätöksenteko ei ole harmoniassa sen kanssa, mitä meidän kansalaisemme haluavat. Ja sen vuoksi meidän pitäisi ehkäpä etsiä paremmin harmonisoitua yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. puhemies, komission jäsen. Me saimme jokin aika sitten rauhan Nobelin palkinnon. Tämä ei liittynyt ainoastaan menneisyyteen, vaan tässä oli myös vaatimuksena se, että tulevaisuus olisi rauhanomainen. Ja sosiaalinen rauhanomaisuus ja yhteenkuuluvuus, sen tulisi olla lähtökohtana. Onko teillä vastauksia näihin kysymyksiin? Olemme saaneet hyvin paljon suosituksia näistä kysymyksistä, että Euroopasta tulisi sosiaalisempi, että investointaisiin terveyteen ja totta kai tätä kautta myös investoidaan sitten työvoimaan ja täytyisi investoida sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, mutta nyt teemme täysin päinvastoin kuin mitä tässä paperissa on sanottu. Siinä vaaditaan, että jäsen, vaaditaan, että tehdään leikkauksia, mitä näihin kysymyksiin tulee

parlamentin jäsenet, puheenjohtaja Barroso ja komission jäsen Andor pyysivät minua osallistumaan tähän poliittiseen keskusteluun ja suostuin muuttamaan aikataulujani ja luovuin sitten osallistumisesta kokoukseen, jossa Brysselissä piti olla. Se koski erityisiä suosituksia ensi viikkoa varten. Se johtuu ihan vain siitä, että minä arsetan suuren painoarvon sosiaaliselle ulottuvuudelle ja sosiaaliselle Euroopalle, sosiaaliselle ulottuvuudelle talous- ja rahaliitossa. Haluaisin kommentoida muutamia kohtia, jotka täällä tulivat esille. Aloitan edustaja Kornelisenin huomioista, joka puhui tästä tulostaulusta ja siitä, miten sosiaalista ulottuvuutta voitaisiin lisätä talouden ohjausjärjestelmässä. Mielestäni sosiaalinen ulottuvuus voitaisiin ottaa paremmin mukaan talous- ja rahaliitossa jo nykyisillä talouden ohjausjärjestelmän välineillä. Esimerkiksi työllisyyttä ja sosiaaliindikaattoreita koskeva tulostaulu voisi auttaa arvioimaan tilanteita, joissa sosiaalinen tilanne on pahasti epätasapainossa ja sitten voitaisiin varhaisemmassa vaiheessa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin talous- ja rahapolitiikassa. Tällainen vahvempi valvonta auttaisi myöskin, edistäisi näkyvyyttä, sosiaalisen ulottuvuuden näkyvyyttä, kun tehdään makrotaloudellisia päätöksiä unionin tai jäsenvaltioiden tasolla. Ja lisäksi siten voitaisiin parantaa työllisyys- ja sosiaalipolitiikkojen valvontaa niin, että voitaisiin lieventää ongelmatilanteita. Voimme oppia toisiltamme paljon jäsenvaltioiden välillä ja EU:ssa. Parhaiden käytäntöjen vertaisarviointi on jo olemassa näillä aloilla. Ja sillä tavalla voitaisiin myös ennakoivaa valvontaa parantaa. Talous- ja rahaliiton sosiaalinen ulottuvuus voisi olla mukana myöskin lähentymis- ja kilpailukykyvälineessä. Ja tietysti tarvitaan myös rahoitustukea sellaisille toimenpiteillä, joilla edistetään vaikeiden uudistusten toteuttamista. Esimerkiksi ne jäsenvaltiot, jotka sitoutuvat tekemään vaikeita muutoksia eläkejärjestelmiin, voisivat saada muutoksia vaikkapa elinikäisen oppimisen ohjelmaan, jolla sitten parannettaisiin ikääntyvien työntekijöiden työtilannetta vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten kanssa on ihan itsestään selvää. Luonnollisesti myös työmarkkinaosapuolten roolia tässä kaikessa on vahvistettava. Heidät on saatava lyhyellä aikavälillä paremmin mukaan myöskin poliittisiin keskusteluihin, että itse päätöksentekoprosessiin. Tällä tavalla voitaisiin helpottaa omistajuutta ja vahvistaa koordinointia yhteensovittamista EUn tasolla. Työmarkkinaosapuolten kuuleminen ja osallistuminen kansallisella tasolla on aivan ehdottoman tärkeää ja sitä pitäisi edistää. Tämä on jäsenvaltioiden vastuulla. Aluksi totesin, että mitä ikinä sitten tarvitaankin, meidän täytyy se tehdä, jotta voimme työttömyyttä ja erityisesti nuorisotyöttömyyttä torjua. Me tarvitsemme välittömiä lyhyen aikavälin konkreettisia toimenpiteitä ja poliittisia aloitteita, erityisesti torjuaksemme nuorisotyöttömyyttä. Meillä on nuorisotakuujärjestelmää koskeva aloite, joka perustuu hyviin kokemuksiin ja hyviin tuloksiin, joita esimerkiksi Pohjoismaissa on saatu. Se antaa nuorille mahdollisuuden saada takuu varmasti työpaikan eh, tai päästä koulutukseen tai harjoitteluun. Ja tämä sitten parantaa nuoren työllistettävyyttä ja auttaa nuorta palaamaan työmarkkinoille sitten, kun taloustilanne paranee. Minun mielestäni tällaiset hyvät käytännöt on hyödynnettävä EU:ssa kokonaisvaltaisesti ja kaikkialla, ja siksi meidän täytyy nyt painottaa sitä, että nuorisotakujärjestelmää saadaan vietyä eteenpäin. Sitten tämä seuraava monivuotinen rahoituskehys. Komissio on ehdottanut, että 25 prosenttia vähintään kohesiovaroista pitäisi kohdistaa Euroopan sosiaalirahastoon. Ja nyt tuo luku on 10 prosenttia, noin 84 miljardia euroa. Euroopan sosiaalirahaston avulla pyritään edistämään työllistymismahdollisuuksia, elinikäistä oppimista sekä vahvistamaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja sillä torjutaan myöskin köyhyyttä. Lisäksi on ehdotettu, että vähintään 20 prosenttia Euroopan sosiaalirahaston määrärahoista jokaisessa jäsenvaltiossa pitäisi kohdentaa sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa koskeviin toimiin. Sanaa suomeksi, koska edustaja Jaakonsaari nosti esiin hyvin tärkeän kysymyksen. Hän korosti sitä, että meidän ei pitäisi asettaa vastakkain talous ja rahaliiton taloudellista ja sosiaalista ulottuvuutta. olen samaa mieltä asia on juuri näin. euroopan yhteiskunnallinen ja taloudellinen malli perustuu siihen että me kykenemme saamaan taloutemme toimimaan tehokkaasti ja luomaan työpaikkoja ja samaan aikaan me pidämme huolta heikommassa asemassa olevista ja tarjoamme heille yhdenvertaiset mahdollisuudet menestyä yhteiskunnassa ja työelämässä. meidän on nyt työskenneltävä näiden molempien ulottuvuuksien puolesta ja tältä kannalta tämä talous ja rahaliiton sosiaalinen ulottuvuus on hyvin tärkeä se on hyvin keskeinen ja komissio tulee pian tekemään tästä konkreettisia ehdotuksia. kiitoksia. merci monsieur le commissaire. voilà qui clôt le débat. Kiitos komission jäsen. Tähän päättyy keskustelumme. Ja nyt keskeytämme istunnon kello 12 saakka, jolloin jatkamme äänestyksillä. Nähdään hetken kuluttua.